Okay, colleagues, if people can start taking their no niin, kollegat, jos käytte paikoillenne. Meillä on tärkeä kokous ja pitkä äänestys. Historiallinen äänestys, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun kolme valiokuntaa tekevät yhteistyötä yhteispäätösmenettelykysymyksessä. Kaksi suurta valiokuntaa ja yksi pienempi valiokunta. Eli tämä on hyvin tärkeä kysymys ja meillä on kolme esittelijää. Eli jos nyt avaamme tämän ulkoisen valiokunnan, kehitysvaliokunnan ja budjettivaliokunnan yhteisen kokouksen, meillä on vain neljä kohtaa esityslistalla. Ensin esityslistan hyväksyminen. Kukaan ei ole ilmoittanut mistään muutoksista, eli voidaanko esityslista hyväksyä? Voidaan, kiitos. Mitään ilmoitusasioita ei ole, mutta teillä on pöytäkirjat edellisestä yhteiskokouksesta 28. helmikuuta ja 8. maaliskuuta. Ja kohdassa kolme, jos teillä on jotain huomioita pöytäkirjoihin, niin ilmoittakaa siitä sihteeristölle ennen kokouksen päättymistä. Ja jos huomioita ei tule, niin silloin pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Eli sitten kohta neljä, eli Euroopan kestävän kehityksen rahasto sekä sen takuun ja takuurahaston perustaminen. Meillä on siis kolme esittelijää. He nyt syystä eivät halua käyttää puheenvuoroa, eli voimme nyt siirtyä nopeasti äänestämisiin. Mutta sitä ennen haluaisin vielä toivottaa tervetulleeksi erityisen vieraan kokoukseen. Täällä on Lordi Maaland. Hän istuu varmaan siellä takana. Niin, hän on kansainyhteisön edustaja ja entinen lähettiläs Britanniasta, ja on hienoa, että olette paikalla. Kiitos. Eli sitten äänestämme. Ensin tarkistetaan, toimivatko äänestyslaitteet, eli voitte painaa mitä hyvänsä nappia. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Tarkistakaa, että äänestyskorttini toimivat. Neljä henkeä vielä ei ole äänestänyt, eli tarkistakaa, että korttine toimivat. No niin, sitten lukemat nousevat. No niin, nyt on 79. Niin eikö teidän laitteenne toimi toi ja Selvä. Yhden laite ei toimi. Yksi ei ole äänestänyt. Jos et halua äänestää, niin ei sitten mitään, mutta nyt äänestys päättyy. No niin, hyvä. Eli äänestyslaitteet toimivat ja voimme lähteä äänestämään. Tässä on aika monta kompromissia, 22. 25 kompromissia. Ja tämä varmaan helpottaa tätä äänestystä, eli kiitoksia esittelijöille näistä kompromisseista. Eli tarkistus 71, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 1, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten seuraavalla sivulla suullinen tarkistus liittyen tarkistuksen 197 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä, eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty.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 tarkistaa tämä. Nostakaa kädet kunnolla pystyyn. Eli nyt tarkistamme tarkistuksen 222. Äänestys alkaa. Hyväksytty ihan selvästi. Eli nostakaa kädet kunnolla pystyyn, en näe muuten kaikkea hyvin. Sitten seuraavaksi 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 225 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan 31 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten talousarviovalvonnan 14 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta, ei kun se raukeakin, sori. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 231 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 196 ja 273 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 271 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa 271. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli nyt 274 puolesta. Ei kun hetkinen, ei kun se raukeakin. Eli 39 puolesta. Ei kun sekin raukeaa. Ja kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Skipping a page. Hypätään sivulla. Sivulla 10. Suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Solina tarkistus 1. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kont 16 ja 7, 27 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 381 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan 381 äänestys alkaa. Has everybody voted? The vote is closed. And it's rejected. 293 Oh, no, sorry. No, amendment was rejected. Yeah. Am I voting or not? no. <laughs> Sorry, there's, there's some very complicated explanations here about how what we should vote. If, if not, uh, Assijärjestys on monimutkainen. 293 puolesta vastaan tyhjää hylätty pitkän keskustelun jälkeen. 294 puolesta. tekijän suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 294 suullisesti tarkistettuna. Has, has everybody voted? Oletko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan. Tänä se uudestaan. 46 puolesta vastaan. Ja hyväksytty. 295 puolesta vastaan. Ja tarkistetaan 295. Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt se hyväksyttiin. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 304 no, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 305 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 306 puolesta vastaan tyhjää kolmesta 307 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 307 äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 308 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 309 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty.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 The vote is open. Tarkistetaan 312. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 313, 313 puolesta vastaan. Tyhjää. Sekin täytyy tarkistaa äänestys alkaa. Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 314 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 316 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 317 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 318 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 359 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 321 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 321. Everybody voted. Voted. Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt hyväksytty 53 puolesta, puheenjohtaja korjaa 320 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan se. Jäsys alkaa. Oletko äänestäneet? Hetki vielä. Joko. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Niukasti. 54 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 323 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 323 äänestys alkaa. Has everybody, everybody voted? Oletteko äänestänyt? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 322 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 324 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 325 puolesta vastaan tyhjää tarkistaa 325 äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 24 puolesta puheenjohtaja korjaa. 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa. Has everybody voted? The vote is closed and it's carried. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 329 ja 339 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 331 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 332 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. 333 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 334 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 335 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 336 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 337 ja 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 338 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40% puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää ja hylätty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kont 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kont 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 365 puolesta vastaan tyhjää. tyhjää. Tarkistaan 365 äänestys alkaa. <clears throat> Has everybody voted? Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 372 vastaan hylätty. 375 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan 375. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 376 ja 42 kontista yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 kont puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44. 44 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty yhden äänen enemmistönä. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 377 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 378 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. 318 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. 380 tarkistetaan. 380, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 49 äänestys on alkanut. anteeksi, puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 382 puolesta vastaan. tyhjä Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja näin mennään kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 20. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93, 94 ja 95 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää Tarkistaa 97 äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Yhdeksänkymmentäkahdeksan. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjä hylätty. sata puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kolme Ei kun 103 mennään. 103. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104. Anteeksi, neljä puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan. Tarkistus neljä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 21 kompromissi. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme neljäsosaa on nyt käyty läpi. 111, 172 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. 111, 172. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 173 puolesta vastaan. Tyhjää. 173. Äänestys alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8. Eikö se raukeaa? 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kont 4 121 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 121 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 121. Tarkistetaan. Äänestys alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää. 129 tarkistetaan. Äänestys alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan. Tyhjää. 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. viisi ja kont 7 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 1,6 puolesta vastaan. Tyhjää. En näe nyt mitä sosiaaliset tekemään. 136 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. 136 äänestys alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Yksi. 38 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141, 142 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 144 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 145 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 146 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 147 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kohta kordotäänestys 148. Ensimmäinen osa. Siinä on mukana suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Osa kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ai ei sitä äänestetäkään. Josta ei myöskään äänestetä. Kont kahdeksan. Ei, kun sekin on jo katettu. 151. Puolesta vastaan. Tyhjää. 151 tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 152 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 154 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 155 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 25. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 163 puolesta. Ai, tässäkin suullinen tarkistus. 163. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 164. Raukeaa. 165. Puolesta vastaan tyhjää. Tehdään tämä uudestaan 165 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 165. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 166 puolesta vastaan. Tarkistetaan 166 äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kunt kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 167 puolesta vastaan. Tarkistetaan 167 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 168 äänestys alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. No nyt ollaan loppusuoralla. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 178. Ovatko kaikki äänestäneet, jotka haluavat äänestää 178. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys komission ehdotuksesta. Nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet, jotka haluavat äänestää? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty erittäin suurella enemmistöllä onnittelut kolmelle rinnakkaisesittelijälle. Mutta ei vielä pois. Ei vielä. On suullika, haluatteko kaikettaa puheenvuoron? mennään toinen Last but not least. Minä uh, niin lopuksi haluaisin kiittää kaikkia paikalla olevia kollegoita, jotka äänestivät tämän tärkeän mietinnön puolesta. Se on ainutlaatuinen, ei ainoastaan siksi, että oli kolme yhteisesittelijää ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentin historiassa, vaan myös siksi, että tämä on tärkeä väline, Euroopan kestävän kehityksen rahasto. EU voi käyttää sitä, jotta voidaan parantaa tietysti kehitystä afrikkalaisissa maissa, mutta myöskin Itä-Euroopan kumppanuudessa. Ja tämä on tärkeää EUn ulkoisessa toiminnassa. Tällä tavalla edistetään kehitystä ja vakautta kaikilla näillä alueilla. Ja tässä on pehmeää vallankäyttöä EUn puolelta. Ja tietysti tätä välinettä voidaan käyttää ja se osoittaa, että Euroopan unionin täytyy pysyä tärkeänä globaalina toimijana. Kiitos. Se Varmaan muut rinnakkaiset esittelyt ovat samaa mieltä, mutta meidän on tärkeä äänestys vielä, hyvät kollegat, koska äänestetään päätöksestä ryhtyä neuvottelemaan neuvoston kanssa. Eli kolmikantaneuvottelut avataan neuvoston kanssa. Meidän täytyy siis sähköisesti äänestää tästä. Tämä kyseessä on neuvottelun aloittamisesta äänestäminen. Äänestys on alkanut. Jotkut eivät ole vielä äänestäneet. Tärkeä äänestys, jos haluatte avata kolmikantaneuvottelut, niin täytyy äänestää. Ovatko kaikki äänestäneet? Laittakaa kortti sinne koneeseen. No niin, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ja näin tässäkin selkeä enemmistö. Kiitokset kolmelle rinnakkaisesittelijälle. Kolme valiokuntaa trilogista täytyy tehdä sitten hallittavissa olevat, eli puheenjohtaja aikoo esittää sitten vastuujakoehdotuksia poliittisten ryhmien kesken ja kolmen valiokunnan kesken. Kiitoksia kovasti. Mukavaa illanjatkoa.